artiklan 231 kohdan 4 ilmoitan, että korjaus, joka kello 9 annettiin täysistunnolle, on sellainen, että siitä ei ole estetty yhtäkään äänestyspyyntöä, mikä merkitsee, että tämä korjaus tullaan hyväksymään. Asianomaiset unkarilaiset viranomaiset ovat esittäneet minulle pyynnön herra Bela Kovacin koskemattomuuden poistamisesta työjärjestyksen kohdan 9.1 mukaan tämä pyyntö tullaan osoittamaan oikeusasian valiokunnalle. Valiokunta voi pyytää Unkarin viranomaisilta tarvittavia tietoja muodostaakseen kannan